elävät vahvassa Eurooppa-odotuksessa ja haluavat tällaisen vahvan viestin myös meiltä täällä kuulla huomenna. Lämpimät aplodit, jotka lopettavat keskustelun. Äänestys on huomenna, kuten ennakoitu. Ja siirrymme esityslistalla herra Karasimietintö Basel 2-sopimuksesta ja vakavaraisuusdirektiivin tarkastamisesta ja annakin puheenvuoro herra Karasille neljäksi minuutiksi esittelijänä. Bienvenue, monsieur le commissaire. Je vous en prie, monsieur Karas. Herr Kommissar, meine Hyvä hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Euroopan parlamentti tällä mietinnöllä Basel iiista ottaa selkeästi kantaa Baselin pankkikomitean keskusteluihin, ottaa huomioon Euroopalle vielä avoimet kysymykset ja asettaa komissiolle vaatimusluettelo, mitä tulee direktiivin laatimiseen. Kiitän kaikkia varjoesittelijöitä siitä, että vaikka valiokunnassa tästä mietinnöstä päätettiin 38 ääntä vastaan nolla, niin minun on kuitenkin tarkistuksia jätettävä esittelijänä kuusi ja päivittää tätä kolmella tarkist, kolme tarkistusta päivittää tätä, koska minun oli huomioitava uudet kokoukset Basel-komiteassa ja toiset liittyvät likviditeettiin ja vähimmäisomavaraisuusasteeseen. Äh, meidän mielestämme vähimmäisomavaraisuusvastetta ei noin vain pitäisi siirtää ensimmäiseen pilariin, vaan ensin pitäisi tehdä arviointiprosessi. Äh, Toiseksi, mitä tulee likviditeettistandardeihin, meillä on muutamia avoimia kysymyksiä Baselissa, joista on keskusteltava, jotta äh, olisimme ajan tasalla. Hyvät naiset ja herrat, minä olen hiukan yllättynyt Äh, näistä uusista EU-jäsenvaltiossa e Baselin komiteassa, koska ne äh, pitävät tätä menettelyä äh, jo päätökseen saatettuna, vaikka meidän mielestämme tasaista pelikenttää ei ole vielä saatu aikaiseksi Yhdysvaltain talousrakenteen ja Euroopan talous- ja pankkirakenteen välillä, eikä myöskään tasaista pelikenttää vähimmäispankkitoiminnan ja investointipankkien välillä, eikä meillä samanaikaisesti ole vielä määritelmää likviditeetille. Hyvät naiset ja herrat, tietenkin kriisi on osoittanut, että me tarvitsemme meidän on muutettava puitteita ja siksi on oikein mm, keskustella tätä ja tehdä ehdotuksia, mutta kriisi osoittaa myös, että meillä oli eh, pääasiallisesti likviditeettikriisi eikä ehm, oman oma pääoman kriisi. Eh, Lehman Brothers esimerkiksi siinä eh, pääoma pääomassa oli vain muutama prosentti. Ähm, ja meillä on tässä vielä viisi avainta, avointa kysymystä. Ensinnäkin meillä ei ole selkeitä lukuja, mitä tulee Euroopan unionin kasvuun ja työllisyyteen. Toivoisin, että komissio pian antaisi meille luvut äh, tähän liittyen. Toiseksi meillä ei äh, ole selkeyttä kumulatiivisista vaikutuksista, mitä kaikilla säädöksillä on, joista nyt puhumme. Esimerkiksi Basel 3, äh, pank- äh, transaktiovero, äh, pankkikysymykset ja niin poispäin. Meillä ei ole mm, tasa-arvoa EUn ja Yhdysvaltojen välillä, mitä tulee tilinpäätöstandardeihin eikä myöskään vielä määritelmää silloin, milloin näiden pitäisi astua voimaan. Eikä ole myöskään tasa-arvoa vähimmäispankki vähittäispankkien ja investointipankkien välillä, eikä selkeää ole myöskään luokituslaitosten rooli. Nämä asiat on selvitettävä ennen kuin komissio antaa direktiiviehdotuksen, eikä eh, sen pitäisi eh, eh, vielä pitää G20kään päätettynä, vaan se pitäisi liittää ennen Basel kolmosen päättymistä tähän. Kiitoksia. Kiitos esittelijä herra Barnierille komissiosta puheenvuoron. Kiitos, rouva puhemies. esittelevät parlamentin jäsenet. Pari päivää Baselin sopimuksen jälkeen on erittäin tärkeää mielestäni, että parlamentti osoittaa sitoumuksensa omistautunut tosin pankkiuudistuksille ja että parlamentti myös toimii oikealla tasolla. Ja haluaisin kiittää herra Karasia ja Ekon valiokuntaa omistautumisesta erinomaisesta mietinnöstä. Otitte esille jotakin kriittisiä näkökohtia, joihin tulemme erittäin huolesti perehtymään ennen kuin teemme direktiivin muutosehdotukset koskien vakavaraisuutta ensi keväänä. kiinnitetään huomiota erityisesti eurooppalaisiin näkökohtiin. Eurooppalainen pankkitalous muistutaan kaikissa muodoissaan muun maailman pankkeja myös painotitte, että vaikutusarvioinnin pitää olla syvällinen ja kiinnittää huomiota kilpailuvaikutuksen kansallisella tasolla. Ja haluaisin alleviittaa, että pankkien parempi pääomittaminen on välttämätön ennakkoehto, jotta meillä olisi vakavan, vakaampi ja solidimpi pankkisektori, mutta se ei riitä. Hyvät naiset ja herrat, kuten tiedätte, työskentelette tämän aiheen parissa, me tarvitsemme tiukempaa valvontaa, vahvistettua pankkien hallintaa, ja spekulatiivinen mitä täytyy saada puitteisiin. Ja meillä täytyy löytää keinot pankkikriisien rat- ratkaisemiseksi. Meillä on tiekartta. Paljon edistystä on tapahtunut tähän suuntaan. Myös teidän ansiostanne, mitä tulee pankkivalvontaan, rahoituslaitosten valvontaan ja vihreään kirjaan, joka koskee rahoituslaitosten hallintaa. Komissio puolestaan tekee työnsä ja se tekee niin, että ennen kuin ennen kevään päättämistä teidän ja neuvoston edessä pöydällä ovat kaikki tekstit, joita meitä odotetaan, jotta G20 päätökset saattaisiin täytäntöön pantua ja sen takia parin päivän sisällä tulen esittelemään lyöksimyyntiä ja jonnaisia koskevan asetuksen. Ja sitten meillä on uusi tiedonanto koskien kriisinhallintaa ja uusia työkaluja pankkien suhteen. Mutta tämän päivän keskustelun osalta haluaisin jakaa mielipiteeni kolmesta aiheesta, joihin Karas kiinnitti huomiota. Ensinnäkin äh, osuuspankkien pääomaemissiot, äh, laatu pääoman, tier 1 pääoman tasolla. Basel äh, sopimus mahdollistaa sen, että otamme tällaiset ei-pörssinoteratut yhtiöt ja erityispiirteet, joilla on merkittävä osuus Euroopan yritysten rahoittamisessa, mutta me Palvelumme työskentelevät jäsenmaiden asiantuntijoiden kanssa tällä hetkellä, jotta loisimme tekniset modaliteetit, jotta nämä uudet periaatteet hyvällä tavalla otettaisiin Euroopan lainsäädännössä huomioon. Toiseksi likviditeettimääräykset ja li- likviditeettipuskurit, bufferit. Me erityisesti Tanskan ja Itävallan tapauksessa kiinnitämme huomioon, että, että nämä voimakkaat huolenaiheet ovat syy, miksi näihin kysymyksiin emme ole vielä päässeet sopimukseen. Meillä on varauksia, varaumia ja palvelun työskentelyä Baselin kanssa, että löytäisimme ratkaisun, erityisesti mitä tulee erityisesti covered bonds, eli katettujen obligaatioiden hyväksymiseen. Ja sitten äh, samavaraisuusaste. Mm, G20 yhteydessä me sitoudumme tähän kysymykseen ja olemme tyytyväisiä basel sopimukseen, jonka pohjalta tämä omavaraisuus vähimmäisaste kuuluu pilari kahteen seurantajakson ajan, kuten herra Karas totesi, ja se, se siirtyisi käsittelyyn pilari ykköseen. Tämä siirtyminen ei ole automaattista, ja meillä on tässä tällainen revisiolauseke meidän projektiimme, jossa pyrimme tekemään ehdotuksen CDR nelosesta. Ja nyt pari sanaa Baselin sopimuksen täytäntöönpanosta Euroopan unionissa. Rahoituskriisi on horjuttanut maailmaa. Ja jos me sanotaan meille läksyjä, meidän täytyy oppia läksymme. Ää, äh, globaali valvonta, periaatteet eivät vastanneet todellisuutta. Keskuspankkien johtajat ja pankkivalvonta viranomaiset Baselissa ovat kantaneet korttensa kekoon siihen reformiin, jossa on ja pyritty muuttamaan olemassa olevaa säätelyä. Tämä sopimus on hyvä uutinen, se on tärkeä askel pelisääntöjen vahvistamiseksi ja globaalin rahoitusvakauden lisäämiseksi. Tämä uusi Basel-sopimus tulee olemaan askel kansainvälisen tason yhteisten pankkisääntöjen luomiseksi, mikä on äärimmäisen tärkeää. Tämä sopimus myöskin suosi tasapainoisia painoisia ratkaisuja, jotka johtavat siihen, että yritykset ää, sopeutuvat tasapainoisesti näihin uusiin ehdotuksiin, joka askel askeleelta parantaa pankkijärjestelmän terveyttä vaarantamatta taloudellista kasvua. Näin me uskomme, hyvät jäsenet, minun palveluni äh, ovat kovasti työskennelleet Baselissa. Kiitän heitä siitä Eurooppa, ei-eurooppalaisten kumppaneiden kanssa ja toivon, että valtionpäämiehet ja G20-hallitukset hyväksyvät tämän uuden Baselin sopimuksen seuraavaksi Söylin äh, huippukokouksessa. Uh, marraskuussa, mutta me emme tule pysähtymään tähän. Seuraava askel on sitten rahastojen uudistaminen. Jälleen kiinnitetään huomiota unionin erityispiirteisiin kansainvälisten sääntöjen täytäntöönpanossa, ja CDR4-asetus ei luovu sitä periaatteesta, että me otamme huomioon Euroopan unionin erityispiirteet. Ja tässä kontekstissa me tulemme erityisesti analysoimaan makro- ja mikrotaloudellisesti Baselin sopimusta ja tulette tietämään, herra Karas ja teidän ko- ja kolleganne, mitä me tulemme sanomaan. Tavoitteemme on hyväksyä direktiivi 2011 ensimmäisellä, ensimmäisen neljän kuukauden aikana, jotta se 2013 olisi muutettu kansalliseksi lainsäädännöksi. Meillä olisi aikaa riittävästi silloin uusien sääntöjen omaksumiseksi ja niiden noudattamiseksi, mitä olkaamme realistisia Basel on merkittävä edistysaskel. Paljon on vielä tehtävänä. Me työskentelemme yhdessä teidän kanssanne, jäsenvaltioiden kanssa, kaikkina tulevina kuukausina, jotta toteuttaisimme kriisin olennaiset muut reformit. Ja painotan, että me erittäin tarkkaavaisesti seuraamme sitä, miten kumppaninne, erityisesti, erityisesti amerikkalaiset, mutta eivät ainoastaan amerikkalaiset, hekin täytäntöön korrektisti ja annetussa ajassa tämän olennaisen uudistuksen. Ja tulen seuraavalla käynnilläni Yhdysvalloissa tämän kuukauden lopussa panettamaan tätä. Ja lopuksi olen samaa mieltä, herra Karras, teidän kanssanne siitä, että meidän täytyy vaatia sitä, että meidän täytyy saada Euroopan parlamentti voimakkaammin mukaan tähän prosessiin. Ja lopuksi totean sen, että pidän teidät ja valiokuntanne ja täysistunnon perillä tämän Baselin äh, komission kaikista tulevista päätöksistä. Kiitoksia herra komission jäsen. Ja nyt ryhmien ää, äh, nimissä annan ensiksi puheenvuoron herra Joseille EPPstä. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen ihan lyhyesti. Ensinnä haluan kiittää aivan erinomaisesta työstä kollegaamme herra Karasta kuuluin niihin, jotka olivat toivoneet, että laaditaan valiokunta-aloitteiden mietintö ennen kuin komissio ehdottaa välttämättömiä muutoksia Basen sopimuksen. Olen nyt iloinen, että kollega Karaksin ja varjoesittelyiden työ on saanut esille hyviä kohtaa. En nyt käy niitä läpi, arvoisa komission jäsen. Haluan sanoa teille, että luonnollisesti hyväksyn sen, mitä tässä sanoitte, ja olen tyytyväinen teidän päättäväisyytenne. Haluatte toimia niin, että tämä äh, säätely on tehokasta käytännönläheistä ja erityisesti kansainvälisesti se ei luo kilpailuvääristymiä. Sitten tähän meidän aiheeseemme voin todeta, että varsin usein on suurta eroa niiden puheenvuorojen välillä, jotka pidetään virallisesti ja sitten mitä, miten sitoumukset käytännössä toteutuvat. Haluan myös todeta, että EUn ulkopuoliset maat, ajatellaan tässä USAta, niillä on tällainen ikävä taipumus haluta arvottaa sitä, miten teemme työtä, kun taas he itse eivät toteuta kehyksiä, joita heitä pitäisi ottaa käyttöön. Mitä tulee Baseliin, on aivan olennaista, että eurooppalaiset yritykset saavat samanlaisen kohtelun, eikä niitä rankaista enempää kuin USA-laisiakin yrityksiä. Jo nyt USAssa vain vähän pankkeja kuuluu tähän Baselin komitean eh, direktiivin ja tällä hetkellä mistä ne on päätetty, ja ne säädökset, joista päätettiin kesäkuussa, että voitiin säännellä USA rahoitusmarkkinoita eh, eh, ne ovat juridisesti sellaiset, että antavat pohjan, jos nyt voisi uskon näin sanoa, pohjan sille, että ei tarvitse toteuttaa niitä säädöksiä, joita USA ulkopuoliset tahot asettavat. Luotan teidän päättäväisyyteenne, valppauteenne, arvoisa komissaari, ja toimitte niin, että tästä ei synny rankaisevaa kilpailu tilannetta eurooppalaisille ranskalaisille pankeille ja niille, jotka rahoittavat taloutta, on aivan no- luonnollista, että pankkien päätehtävänä on rahoittaa taloudellista kehitystä, pitää toimia niin, että niitä ei rangaista liiallisesti. Kiitoksia, Ragose. Nyt puheenvuoro Pullmanille neljä minuuttia. Arvoisat kollegat, haluaisin heti aluksi sanoa erään asian. Baselin pankkikomitea on kokous, jossa on enemmän tai vähemmän fiksuja keskuspankkiireja ja valvojia, mutta se ei varmastikaan ole viisasten neuvosto eikä se ole lainsäädäntöä. Lainsäädäntö on, tä- on täällä, te tiedätte sen, hyvä komissaari, ja me tiedämme, että te tiedätte sen. Ja tämä lainsäätäjä tulee katsomaan tarkkaan, mitä pöydälle tulee ja onko siinä mitään järkeä, mitä meidän pöydällemme laitetaan. Tietenkin haluamme, että oman pääoman vaatimuksia kiristetään. Mitä muuten? Mehän olemme vieläkin tässä kriisissä. 20-30 prosenttia BKTstämme käytettiin pankkien pelastamiseen. Tietenkin ihmiset tuolla ulkona odottavat, että luomme selkeitä sääntöjä pankeille, jotta me uudelleen suistu tällaiseen kriisiin. Tietenkin haluamme, että on syklin vastaisia elementtejä tässä mm, mm, näissä pankkisäännöissä antisyklisiä elementtejä, kuten esimerkiksi Espanjassa on ollut jo vuosia, ja joita siellä ensin vastustettiin, mutta joista on nyt ollut hyötyä, eivätkä ne ole heikentäneet pankkijärjestelmää, vaan päinvastoin vahvistaneet sitä. Mutta meillä on kuitenkin keskeisiä kysymyksiä ja olen esittelijä Karakselle erityisen kiitollinen siitä, että hän nämä keskeiset kysymykset asetti oma-aloitemietintönsä keskiöön ja me voimme täysin tukea tätä mietintöä. Ensinnäkin kyllä todellakin me tarvitsemme vaikutusten arviointia ja todella moniulotteista vaikutusten arviointia, joka osoittaa, millaisia vaikutuksia tällä on rahoitusalalla, kaikissa rahoitus kuljetussektorin osissa, mutta myös muualla taloudessa ähm, millaisia luotonantovaatimuksia on esimerkiksi pk-yrityksille. Sitten toiseksi varmuus siitä, että sopimus tällä kertaa toisin kuin menneisyydessä otetaan käyttöön myös äh, muissa maailmankolkissa. Se meidän täytyy tietää ennen kuin äh, tämän äh, otamme käyttöön, koska muuten syntyy epäsymmetriaa ja kolmanneksi ei saa olla mitään syrjintää eri oikeusnormien välillä. Ne, jotka selvisivät erityisen hyvin pankkikriisistä, nämä olivat niitä pankkeja, jotka toimivat vähittäisalalla, e, eivätkä ottaneet eivätkä menneet näihin rajat ylittäviin riskeihin, niin heitä niin pitäisi kiittää tästä vakaudestaan ja se ei näy selkeästi tässä ehdotuksessa. Tämä pitäisi parantaa. Meidän täytyisi katsoa, mitä voimme käytännössä tätä parantaa. Julkinen pankkiala on erittäin arvokasta, jos sitä hoidetaan kunnolla ja siksi meidän on katsottava, miten tämä tulevaisuudessa halutaan tehdä jos otamme tällaisia määräyksiä, kuten Baselissa on suunnitteilla, tämä ei voi olla viimeinen sana, emmekä sitä tule näin, tällaisena hyväksymään. Pääomavälineitä on mitattava sillä tavoin, että ne Ähm, sietävät tappioita, ovat kestäviä ja pitkällä tähtäivillä joustavia, niin kuin esittelijäkin vaatii. Tämä on hyvin järkevä äh, perusajatus. Me haluamme, että vipuvaikutusta äh, rajoitetaan ja että eri riskit otetaan huomioon tältä pohjalta tulemaan tarkastelemaan ehdotustanne hyvä komission jäsen ja odotamme hyvää yhteistyötä parlamentin kanssa. Kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron Bolsille kaksi minuuttia. Komission jäsen. Kun me äänestimme pankkivalvonnasta, minä sanon, että meidän lainsäädäntö olkoon emmentaalijuusto täynnä reikiä, paikkoja, joissa yhteiset säännöt eivät toimisi. Sitten viime viikolla pankkiirit eu eurosta keskustelivat Basel kolmesta eurofikokouksessa. Kaikkien huolellisena kansallinen, kansallinen, kansallinen joustavuus, kansalliset säännöt, kansalliset poikkeukset, perversien insentiivien peto juoksi ympäriinsä. Heti kun puitteet luodaan lähentämiselle vakauttamiselle, niin alkaa kiemurtelu, jotta tehdään reikiä lisää ja e, nyt tilanne ei ole yhtään parempi. Minä olen kurkkua nimenen täytäntä näitä, että minkä takia Euroopan täytyy olla Baselin sylilapsi, joka vollottaa. Tähän me emme pyrkineet Basel kolmasen arkkitehtuurilla. Se ei ollut aikomus. Faktat ovat selkeät. G20 oli selkeä. Pankkien täytyy kyetä kestämään sellaiset kriisit, joita meillä nyt on ollut. No, I'm not blind. Ja sille pääoma on olennaista. Emme ole reaalitalouden so- ongelmalle sokea. Pankkien täytyy kyetä luotottamaan ja minä odotan kumulatiivista makroekonomista vaikutusarviota ei ainoastaan Baselista, vaan koko kriisin jälkeisestä rahoitussäätelystä, jota te ja komissaari Rehn, te lupasitte minulle, kun teidän valintaa koskevissa kuulemisissa, mutta me emme voi pan- meidän täytyy sanoa pankille, että me emme äh, antaa periksi teidän valitukselle, kun teidän pääoman on epäläpinäkyvää ja kaikki on salaista. Vaasenin äh, pitkä aikataulu ja liittävästi välistä lisää ei pidä tarjota. Joten ongelmia on, joita ei ole täysin ratkaistu. Ja pelkään, että yhä perversimpiä kannustimia syntyy liittyen esimerkiksi valtionvelan kattamiseen ja lyhyen aikavälin rahoitusvälineisiin. Meidän täytyy pohtia ankarasti, että me toisi, kattaisi kaikkia piirteitä valvonta lainsäädännöstä silloin, kun ne eivät ole sopivia, silloin kun ne tuhoavat investointia reaalitalouteen. Kiitoksia Rava Bowles. Ja nyt puheenvuoro Philip Lambert, Puolitoista minuuttia. BAL 3 doit constituer une base de travail. Basel 3 täytyy olla työpohja. Se ei missään tapauksessa voi olla tällainen maksimiperimetri, jonka EU itselleen määrittää. On niitä, jotka sanovat huom, jos menette pidemmälle kilpailukyvyssä, niin, niin pankkimme kärsivät, niin minä kuitenkin sanon, että meidän huolemme on, ja sen täytyykin olla ensinnäkin talou- kansantalouksiemme toimivuus ja kannattavuus, ja jos tarvitaan tiukempia sääntöjä, niin olkoon sitten, niin lisään vielä senkin, että mitä tulee yhtäläisiin mahdollisuuksiin level playing field, niin paljon täällä käytetään USA, toimii ihan niin kuin itse haluaa, jos sille sopii, joten en haluaisi, että Eurooppa vain odottelee jonkinlaista konsensusta, jota ei koskaan tule. Sitten toinen kommentti. Kaikki siirtymävaiheet täytyy rajoittaa ajallisesti ja täytyy sanoa, että kahdeksan vuotta, jota tässä ajatellaan, se on aivan liikaa ja mitä ei ole ollut suunniteltu, että tähän tarvitaan tiukat säännöt osinkojen jako ja bonusten jakojärjestelmät meille olisi mahdotonta hyväksyä että pankit äh, kertovat, kuinka vaikea on saada näitä pääomavarantoja, joita uudet säännöt vaativat, kun taas sitten johtajat edelleenkin saavat valtavasti rahaa kahvitua itselleen. Sitten viimeinen viestin itse pankeille yksinkertaisesti. Pankit, jotka valittavat siitä, että enää ei ole mahdollista saada marginaalia aikaan niin kuin kultaisena vuosina oli mahdollista, niin sanon sitten niille, että kaikki nämä yritykset teollisuudessa, jakelussa, jotka tekevät työtä todellisessa reaalitaloudessa, niiden pitää, niitäkin pitää tyytyä vuosittaisiin tuloihin, jotka ovat 2-3-4 prosenttiin netto eikä se ole mitään häpeällistä, joten kyllä nyt on vaan niin, että tämä juhla päättyy. Kiitos, herra Lamberts. Ja nyt Vicky Ford, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Olen erittäin tietoinen siitä, että talouskriisi ei ole laisinkaan päättynyt ja me tarvitsemme lainanantoa taloudessa, mutta viime viikolla näimme Iranissa, että pankit vieläkin tulevat veronmaksajan pussille. E, emme me voi hyväksyä sitä, että veronmaksaja pelastaa pankkeja. Me tarvitsemme pankkeja, jotka ovat valmiita ottamaan riskiä, mutta niillä täytyy olla pääoma ja likviditeettiä eläkseen varoissaan, jos riski arvioitiin väärin. Tämä on hyvin monimutkainen asiakirja. Kiitän teitä, herra Karas. Se on vain osa tätä työtä. Me tarvitsemme oikeat välineet. On selvää, kun katsotaan näitä tarkistuksia, että jäsenet haluavat katsoa näitä yksityiskohtia ja sitä vaikutusta, mikä tällä on. Ja toivottavasti samanlaista mm, samanlainen lähestymistapa on, mitä tulee vakuuksiin äh, johdannaisissa. Äh, tämä äh, on niin lähellä, tässä on niin kyse salassapidossa, eh, että täytyy, eh, tätä täytyy katsoa. Meidän on katsottava, että tämä pannaan käytäntöön eh, maailmanlaajuisesti, ei vain täällä ja Wall Streetillä. Kohta lauseke 24 vähimmäisoikeuksista 34a. Kyllä, Baselin pitäisi katsoa, miten pienen pankkien verkostot tukevat toisiaan. Ne tekevät niin, mutta minun tulkintani tästä englannista on se, että ehkä jotenkin ennakoimme heidän johtopäätöksensä. Lisäksi on sovittu, että ollaan siirtymässä ähm, sitovaan vähimmäisomavaraisuusasteeseen. Emme, meidän ei pitäisi mennä tästä pois. On hyvä, että meillä on hyviä paikallisia käytänteitä. Meidän pitäisi jatkaa niitä, mutta tarkastellaan niitä julkisesti eikä tuoda poikkeuksia sisään takaoven kautta, koska markkinat sitten ajattelevat vain, että tämä on takaoven tapa edistää huonoja käytänteitä eikä hyviä. Kiitoksia, Rava Ford. Ja nyt muut puhujat, Rava Lulling, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Rouva puhemies, minä halusin ensiksi kiittää esittelijämme Otmar Karasia hänen erinomaisesta työstään. Ja tuon häntä täysin hänen lähestymistavassa tässä monimutkaisessa komple- ongelmatiikassa, mutta minä halusin neljän minuutin puitteissa kuitenkin painottaa yhtä kysymystä, joka miten se on otettu esille, mutta joka on sen arvon, että sitä täytyy pohtia lisääkin. Eli nämä kateettu, äh, luotat nämä, fan, nämä fanbriefit, nämä saksalaiset rahamarkkinainstrumentit. Näissä säännöissä pitäisi tunnis, tunnustaa niiden taloudellinen, juridinen ja operationaalinen. Tällaisia näitä funbriefejä käytetään pitkän aikavälin rahoittamiseen näitä katettuja luottoja, mutta Baselin säännöllä olisi kielteisiä vaikutuksia ja suhteettomia vaikutuksia verrattuna moneen suureen talousalueeseen, kuten Yhdysvaltoihin. Minusta on totta kai tervetullut, että 26.7. Vasilissa on hyväksytty, että, että laskettaessa likviditeettipuskuria nämä fanbriefit on kuitenkin hyväksytty erittäin likvideksi instrumenteiksi, mutta herra Barnier, kiinnittäkää antakaapa tälle rahoitusvälineelle parempi, tunnistetumpi asema, joka mahdollistaa asianmukaisen diversifioinnin, äh, kun lasketaan, mitkä taseerät ovat mukana tässä määritelmiin. Tämä alhaisen riskin rahoitusväline ansaitsee äh, kontekstin, joka on myönteinen tämä, sen kehittämiselle. Podimata kolme minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Γνωρίζουμε όλοι ότι η σημερινή συζήτηση για τη συμφωνία... Puhemies, tiedämme kaikki, että tämän päivän keskustelu Baselin komiteasta liittyy tähän hiljattaiseen rahoituskriisiin. On sen sanelema. Tämä kriisi on osoittanut, että heikkouksia sääntelystä löytyy rahoitusmarkkinajärjestelmässä nyt on osoitettu, että on välttämättä tiukentaa sääntöjä niin pääoman kohdalla kuin silloin, kun valvotaan rahoituslaitoksia. Baselin komitea on saanut aikaan sopimuksen, jossa on tiettyjä perusperiaatteita, joitakin muutoksia, huomattavia muutoksia, joita on tehty sääntöihin, Sääntöihin tuollaista järjestelmään. Mitä tulee sitten järjestelmän konkretisaatioon, tot, toteutumiseen Euroopassa. Erä Karaksen mietintö käsittää tärkeitä kohtia, kun pitää ottaa huomioon Euroopassa markkinoiden erityispiirteet. Meillä 80 prosenttia pankkien lainoista, luotonannosta seuraavaa menettelyä. Euroopan parlamentti voi tähän mm, säätelyyn osallistua. Sitten on ehdotus siitä, että otettaisiin mukaan eurooppalaiset joukkovelkakirjat. Miten sitten arvioidaankin näitä. Sitten haluaisin toistaa, että nämä uudet toimenpiteet, mitä tulee pääomavaatimuksiin, vakavaraisuusvaatimuksiin, tämä on vieläkin hiukan puutteellista. Pitäisi valvoa läheisemmin ja valppaimmin ja pitkällä aikavälillä komissio on ryhtynytkin huomattaviin suunnitelmiin, koska se on hyväksynyt tämän uuden eurooppalaisen valvontajärjestelmän, joten maisema on tässä muuttunut. Nyt me haluamme, että saadaan aikaan myös suurempaa koordinaatiota ja voidaan varmistaa ennaltaehkäisyä, mutta tähän ei pidä jäädä. Pitää mennä pidemmälle, pitää ajatella seuraavia etappeja, toteuttaa valvontapuitteet, seurantajärjestelmä. Ei voida Tämä koska tässä mm, vaihtoehtoisia investointeja ja luottoluokituslaitoksia. Hiljattaisten ehdotusten pohjalta mielestäni pitäisi pystyä saamaan aikaan sääntöjä alueille, sektoreille, jotka kärsivät liian vähäisestä avoimuudesta. Tämä on tärkeää on tärkeää myös seurata lyhyt myyntikysymystä, minkä olitte esille. Puhuitte G20 pitää va- vahvistaa kaiken näitä ponnisteluita, jotta saadaan täällä aikaan sellaiset olosuhteet tai puitteet, joissa voidaan myös asettaa omaisuuden tai, tai transaktiovero. Ei ole kysymys siitä, että täällä rangaistaan vielä lisää kansalaisia, jotka nyt maksavat tätä kriisin hintaa. Haluamme, että paremmin taakka jaetaan. Kiitos, Urva Podimaa herra Klintz. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, jos äh, pankit äh, on annettava, asetettava lisää äh, pääomaa, niin silloin ne pystyvät paremmin sietämään tappioita. Uusimmat Basel-ehdotukset perustuvat tähän. Valitettavasti Baselin komitea ei riittävästi huomioi systeemiin relevantteja pankkeja. Siksi kiitän Otmar Karasin ehdotusta siitä, että likviditeettistandardivaatimukset tehtäisiin tästä riippuvaiseksi. Esimerkiksi pankit, eh, että pankit sellaiset pankit, jotka kriisitilanteessa eh, joutuisivat veronmaksajien taattavaksi, niin niillä pitäisi olla suuremmat vaatimukset. Meidän on katsottava, että tämä väline ei johda eh, kilpailun vääristymiseen joka tapauksessa on tarpeen, että nämä säännöt otetaan globaalisti käyttöön. Emme voi hyväksyä sitä, että Amerikan viranomaiset vaikuttavat Baselin ehdotuksiin voimakkaasti, mutta eivät sitten toteuta niitä. Ensi kuukauden G20-huippukokous tulee osoittamaan, kuinka pitkälle voimme tämän tavoitteen saavuttaa. Metras kaksi minuuttia. Kiitoksia. Haluaisin sanoa, että olen erittäin iloinen siitä, että Euroopan parlamentti omasta aloitteestaan tätä aihetta käsittelee ja olen iloinen tästä oma-aloitemietinnöstä ja haluaisin onnitella esittelijää. Viimeisen kymmenen vuoden aikana me olemme nähneet uusia innovatiivisia rahoitusvälineitä, joita emme aikaisemmin tunteneet ja nämä rahoitusvälineet vaikuttavat markkinoihimme me tarvitsemme hyvää valvontaa, jotta tietäisimme varmasti, mitä markkinoilla oikeastaan tapahtuu. Nämä rahoitusvälineet, joita meillä tänä päivänä on, ovat niin monimutkaisia, että joskus valvontaviranomaisen on vaikea eh, nähdä niiden lävitse. Ja markkinat muuttuvat lisäksi jatkuvasti, ne globalisoituvat ja tällaisten globalisoituneiden markkinoiden takia tilanne on nyt se, että valvonta ei pysy perässä ja meillä ei ole yleiskuvaa tilanteesta. Ja siksi meillä on myös liian vähän paikallista valvontaa ja tämäkin vaikeuttaa ymmärtämystä markkinoilla. Haluaisin sanoa vain seuraavaa. Meillä ei ole yleiskuvaa, ei maantieteellistä yleiskuvaa eikä myöskään yleiskuvaa toiminnasta markkinoilla. Siksi mielestäni on todella tärkeää saada aikaan tehokasta, toimivaa valvontaa, ja tämä elementti meiltä on puuttunut tähän mennessä. Baselin mm, säännöt liittyvät pääomeen ja olen tietenkin iloinen siitä, että meillä on uusia likviditeettimääräyksiä ja eh, määräyksiä liittyen syklin vastaisiin toimiin. Me tarvitsemme myös indikaattoreita äh, rahoitusalalla, jotta äh, arviointeja voitaisiin suorittaa paremmin. Me tarvitsemme parempia analyysejä sekä lyhyen tähtäimen että pitkän tähtäimen analyysejä, koska likviditeettiongelmathan liittyvät juuri pankin pelastusoperaatioihin. Herra Ludvigsson. Kiitos. Puheenvuorosta, rouva puhemies on monessa suhteessa myönteistä, että työ, ja pääomavaatimussääntöjen suhteen etenee. Se, että tämä Basel III soudetaan satamaan, on ennakkoehto sille, että rahoitussektorin vakaus voidaan palauttaa. Se mietintö, josta me nyt äänestämme, on sekä tasapainota hyvin muotoiltu, mutta Kiinnittäisin kuitenkin huomioon kolme kohtaa, jossa oltaisiin voitu olla selkeämpiäkin. Ensinnäkin on sinänsä tärkeää, ei aseta liikaa paineita pankeille liian lyhyellä vaiheella, mutta samanaikaisesti on vähintään yhtä vaikeaa, että täytäntöönpano ei ole liian hidasta. Tavoitteen täytyy olla, että pankit ovat erittäin stabiileja kestämään seuraavaan <clears throat> laskuvaiheen. 2017-2018 tavoitteena luo sen riski, että monet pankit eivät selviydy. Toiseksi täytyy pitää huolta siitä, että täytäntöön panossa on läheistä yht- myönteistä yhteistyötä Yhdysvaltain ja muiden toimijoiden kanssa. Kunnianhimoinen täytyy olla, että koko kansainvälinen pankkisektori vakautetaan, ei ainoastaan osia siitä. Alueet, joissa säännöistä on heikontaa tai täytäntöpano hi- vitka hitaampaa saattaa vaarantaa koko globaalin järjestelmän riskeineen. Kolmannekseen ää, säännölliset stressitestit ovat erinomainen keino jatkuvasti pitää huolta siitä, että pankit järjestelmä on vakaa. Meidän täytyy käyttää tätä tehokkaana täydentävänä keinona vakavaraisuus pääomavaatimuksen varten. vaativuustasoja ja arvoja voidaan näissä testeissä korottaa kriisi on osoittanut, että asiat voivat tapahtua salman nopeasti. Ratosalueella on tärkeää, että koko ajan seurataan kehitystä huolellisesti. Kiitos. La parole est à Monsieur Schmidt. Herra Schmidt, kaksi minuuttia. Talman, eh, Kiitos rouva puhemies, rouva komission jäsenkunnat. Uudet Basel-säännöt luovat edellytyksiä kestävälle kasvulle ja vakaudelle. Kriisi on opettanut meille, että pankkiin täytyy olla paremmin pääomitettuja ja eh, säännösten pitää Äh, kannustaa terveeseen pankkitoiminta ja riskin ottamisen vähimmäispääomavaatimukset täytyy muotoilla niin, että pankit, jotka lainaavat rahaa alhaisella riskillä, eivät joudu rangaistuksi. Ja riskin on, että säännöt iskevät pankkeihin Pohjoismaissa erittäin pahasti, koska näillä pankeilla on niin sanotut asuinlainaportfoliot alhaisella riskillä. Komissaari tässä on sitä huoleen, sillä kaikki direktiivit ja uudet säännöt äh, voivat olla, olla hyvin painotettuja, mutta, mutta riskinä on, että Äh, meillä on liikaa sääntöjä, jotka kokonaisuudessa haittavat kasvua. Olen Sharon Bolsin kanssa samaa mieltä siinä, että komission täytyy esittää analyysi äh, kasvuvaikutuksille Euroopassa liittyen kaikkiin uusiin pankkisääntöihin. Äh, säännöt ja uudet lait eivät ole aina vastaus. Älkää me heittä, okei, me antako äh, parhaan olla hyvän vihollinen. Ja nyt muut puhujat. Kantsien. Kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Euh, Excuse me. Si vous changiez de micro, vous parlez d'une autre place parce qu'il y a un petit bruit désagréable. Sente, sente bene? Kuuluuko nyt? Puhemies, hyvä komission jäsen, kiitoksia kollega Karak hän on tehnyt erinomaista työtä. Minä uskon, että me olemme eh, olleet eh, voimattomia tämän eh, valtavan rahoitus- ja talouskriisin aikana viime vuosina. Jotkut sanovat, että tilanne olisi voinut olla vielä pahemmin. Tänä päivänä Euroopan unioni on aivan eturintamassa ja te, hyvä komission jäsen, johdatte vallankumousta. Tarkoituksena on saada aikaan vakuutta, joka antaa riittävät takeet. Viime täysistunnossa annoimme myönteisen sykäyksen taloudelle Euroopassa. Sitten meillä on ehdotukset johdannaisista ja myynneistä, lyhyeksi myynnistä, on keskusteluja pankeista ja rahoitustransaktioista ja odotamme komission viimeisimpiä ehdotuksia. Hyvä komission jäsen, olkaa varovaisia, ettemme siirry yhdestä ääripäästä toiseen, kuten kovin usein tapahtuu, että meillä olisi lakeja ja sääntöjä, jotka jarruttaisivat tai pysäyttäisivät kehityksen. Meidän mielestämme jäykkyys ja byrokratia ovat aina vaarana. Tällä hetkellä me tarvitsemme vakautta ja on, se on totta, mutta me tarvitsemme myös hyvin paljon kasvua, kasvua, kasvua ja kasvua sano, tässä salissa puheenjohtaja Barroso. Basel kolmen kautta alkaa menettely, joka vaatii kaikkien vastuuta, mutta täytyy ylläpitää myös kilpailukykyä, tasa-arvoa ja hyvät olosuhteet sekä PK-yrityksille että pankeille. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Kantian. Tässä on yksi Catch the Eye puheenvuoro siellä herra Kelin suunnalla minuutti. Kaikki ovat sanoneet, että meidän pitää vahvistaa pankkien sitkeystä oikeastaan sitkeyttä. Haluan, kuten herra Karaskin, olemme tietoisia, että Baselin puolta meillä ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia, ja koska näin ei ole, ei voi kilpailla. On suuri vaara siitä, että potkii omaan maaliinsa aika paljonkin. Ja täällä on puhuttu siitä, ja tätä pitää korostaa vielä, että USA ja Eurooppa ovat täysin erilaisia. USA talousta rahoitetaan pääomamarkkinoiden kautta, Eurooppa riippuvainen pankkien lainan annosta me tiedämme, että aivan erityisesti tämä on totta Irlannissa, missä pankit yksinkertaisesti eivät voi antaa luottaa pk-yrityksille. Ja muutoin hyvin pärjäävät yritykset menevät konkurssiin päivittäin, koska luottoa puuttuu. Ja veronmaksaja sitten pelastaa näitä pankkeja, pankkeja ja myös rahoittaa työttömyyspaketteja ja eläkerahastoja ja kultaisia kädenpuristuksia ja niin edelleen. Joten paljon tässä pitää tehdä, jotta saadaan balanssi kuntoon. Mutta minua kuitenkin rohkaisee komissaarin vastaus. Hän varmasti pyrkii saamaan tämän tasapainon oikein ja tasa, yhtäläiset mahdollisuudet kaikille ja silloin ei enää mene maali omaan maaliin, pallo omaan maaliin. Kiitoksia. La parole est à monsieur Barnier pour répondre à toutes ces nombreuses interpellations. Herra Barnier, teillä on puheenvuoro vastatakseni näihin moniin puheenvuoroihin. Kiitoksia rouva puhemies ja kiitoksia kaikille teille näistä Herätuksista, rohkaisusta, vaatimuksista, jatkaa ja tiimini otti, merkitsi huomioon herra Gose. Te ensiksi kiinnittää huomiota siihen, mihin herra Schmidt, herra Klintz, Ludvigson kiinnittävät huomiota, Kelly myös. Eli kalibrointiin. Me tulemme pitämään huolta, että kalibrointi on hyvä. Tullaan kiinnittämään huomiota kolmeen kalibrointiin. Ensinnäkin älykkäämpää kalibrointia Baselin säännön toimenpiteissä liittyen lainsäädännön transponointiin. Ja minä tulen hyödyntämään siirtymää kautta mahdollisimman järkevästi joustavassa marginaalin vuoksi. Toinen kalibrointi liittyy Baselin toimenpiteisiin mu- muihin kaikkiin, kaikkiin muihin toimenpiteisiin, joita G20 esityslistan mukaisesti Äh, toteutamme kriisin e- ehkäisemiseksi. Sitten kolmas kalibrointi, johon herra Kelly kiinnitti huomiota liittyen Yhdysvaltoihin. Sen hyvin, herra Kelly, että eurooppalainen pankkisektori rahoittaa paljon enemmän taloutta kuin Yhdysvaltojen pankkisektori. Tiedän tämän eron, mutta kolmas kalibrointi on tämä transatlanttinen kalibrointi. Meidän täytyy pitää huoliota, huolta siitä, ja sanoisin että herra Lambertsi, että meidän täytyy toimia odottamatta Yhdysvaltoja. Ha, ah, minä näenkin nyt teidät, herra Lambert, siellä. No, minä sanoin odottamatta. Jäämättä odottelemaan Yhdysvaltoja. Tim Gaitner ja kaikki valvojat siellä. Emme me heitä moiti hit, hit, hitureiksi. Basel kakkosessa, kolmessa, nelosessa me etenemme rinnakkain puhuja korjaa. paasel kol, kolmas ja kolmannen ja muut herkät aiheet. tilintarkastus periaatteessa Yhdysvalloissa. Meillä on vähän eri mielipiteitä. En mä, minä halua olla mitenkään sinisilmäinen, mutta en myöskään syyttele ketään. Eri, Herra Gozesille sanoi, että meillä on tämä kolmikertainen kalibrointi. Herra Katsian juuri puhui rahoituksen vakao, tästä, että epävakaus on pahin kasvun este. Siksi meidän täytyykin vakaudesta pitää huolta. Ja meillä on keskustelua Kiinan kanssa esimerkiksi myös rahoitusmarkkinoiden vakaudesta. Herra Bolman, käytetään meitä hyvin makro- ja mikrotaloudellisiin tutkimukseen – käytämme myöskin älykkäästi hyväksi että siirtymäkäyttö, joka ei ole lopumaton. Herra Bolman, olette oikeassa, että täällä lait säädetään Euroopalle. Ja neuvostossa. Ei muualla. Ei Baselissa. Täällä on Euroopan lainsäädäntö ja sitä juuri siitä syystä tulemme tekemään ehdotuksen CDR4 liittyen, joka on lainsäädäntöehdotus, ja tarvitsemme teidän hyväksyntänne ja ennen sitä keskustelua ja ehdotuksia. Rob Bowles. Olette ihan oikeassa. Mä kertaan huomiota, että tämä nyt ei ole business as usual, bisnestä niin kuin ennenkin. Olen kuullut pankkirjaa siellä täällä. Ja ollaan vähän lyhyt muistis. Ja ajatellaan, että tämä kriisi on ohi. Ja nyt voidaan painaa päälle. Meillä ei ole oikeutta lyhytmuistisuuteen, eikä mikään ole ennallaan. Uudistuksia tarvitaan. Lisäsi rouva puhemies, että parempi pääomittaminen Baselin yhteydessä puhutaan ja CDR 4 yhteydessä. Se on ole ainoa työkalu, ei ainoa vastaus. On paljon muita vastauksia, Ja kiinnitin huomiota ensimmäisessä puheenvuorossanikin kriisinhallinnan suhteen. hedgefundien valvonta tulee puhumaan siitä lähipäivinä johdannaiset, lyhyeksi myyminen, shorttaus. On muitakin tärkeitä asioita. Herra Ludvigsen puhui stressitesteistä, niitä pitää tehdä tasaisesti. Herra Lamberts, sana tarkasta aiheesta, johon kiinnitätte huomiota. Eli osinkojen jakaminen sellaisten pankkien tapauksia, jotka eivät noudata vähimmäispääomavaatimuksia. Tämä ongelma on ennakoitu yhdessä näistä puskoreista, eli tämä pääoman säilyttämispuskuri, jossa ää, määrätään, että pankki voi jakaa osinkoja, jos pää, vähimmäispääomittamista ei ole toteutettu. Siinä on määräys, jonka luonnollisesti omaksumme lainsäädäntöehdotuksessa. Meidän täytyy suojella veronmaksajia. Olen samaa mieltä kanssanne, Herve Ford. Voitte odottaa meidän ehdotustamme parin päivän kuuluttelitte kriisinhallintaan. Ja jokaisessa jäsenvallassa tässä pitää olla tällainen pakien alasajo likvidaatiorahasto, että pankit maksavat, kriisistä eivät varo maksajat. Arva Lulling esitti erittäin täsmäisen kysymykseen, niin Baselin neuvotteluissa kollega saa selvä, että tämä likviditeettipuskuri saattaa voi iskeä 40 prosenttista näihin fundbriefeihin ja te huomiota. Se hyvät tulos. Me kannatamme likviditeettidiversifikaatioita taseessa. Täällä on il- Yhdysvallassakin ilmastu huolta siitä, että emme voi toimia päällekkäisesti, että Yhdysvaltain pankkijärjestelmä ei ole rakenteelta ja tavoitteeltaan samanlainen kuin Euroopan pankkijärjestelmä, mutta herra Meillä ei ole vielä globaalia ratkaisua, ei G20 tässä rahoitusvakauslautakunnassa Financial Stability Boardissa. Meidän täytyy vielä etsiä ratkaisuja, herra Nitras puhui monimutkaisista rahoitusvälineistä. Me tarvitsemme vahvistettua valvontaa ja sen vuoksi ESMA ja AVL. Tämä on olennainen ja sulta osin parlamentin ansiosta se on vastuussa näistä myrkyllisistä tuotteista ja valvonnasta. Esman rooli varmasti teitä tyydyttää. jo lopuksi sanoisin rouva tälle luottoluokituslaitoksista. Me tulemme toimimaan kolmannessa etapissa. Se, mitä tähän mennessä on kanssanne tehty, ei ole riittävää vielä. Ja meillä on tämä luottoluokituslaitosten säätely kolmas askel ja, ja tämän markkinan diversifioinnissa – Siin, se on liian keskittynyt, liian harvoihin käseisiin. se on vähintä, mitä voin sanoa. Ja perjantaina Ecofinissä tehdään Ro... Bous, me tulemme aloittamaan kuulemisen konsultoinnin, joka liittyy tähän säätelyyn. Herra Schmidtkin kiinnitti huomiota kumulatiivisiin vaikutuksiin ja vastasin tähän, tähän triplakalibrointiin, johon me suhtaudumme erittäin tarkkana. Kiitoksia herra komission jäsen, herra esittelijä, mitä te tästä kaikesta ajattelette. Teillä on viimeinen sana. Hyvät naiset ja herrat, keskustelu oli mielestäni meille kaikille selvä. Se oli pätevä, vastuullinen. Me kyllä näytimme hyvän kuvan ja annoimme hyvän kuvan ja päätimme hyvin. Haluaisin kiittää teitä, hyvä komission jäsen. Emme kyseenalaista mm, prosessia, se ei ole vielä päättynyt. Me olemme nyt tässä osoittaneet sormella ongelmia, erityisesti niitä, jotka syntyvät Euroopan erilaisista pankki- ja talousjärjestelmästä verrattuna Yhdysvaltoihin. Ja meidän on sanottava ihan suoraan, että lainsäädäntöprosessi ei ole vielä alkanut, mutta Baselin prosessi rajoittaa meidän poliittista päätöksentekovapauttamme. Mitä olisi tapahtunut, jos emme olisi tehneet tätä omat aloitemietintöä? Silloin meillä ei olisi ollut keskustelua tänään. Siksi tämä Basel-prosessi ja G20-prosessi, nämä uudet globaalit määräykset, joita tässä luodaan, siitä on tehtävä parlamentaarinen demokraattinen prosessi ja meidän on otettava otettava samanaikaisesti mukaan tähän menettelyyn, eikä asettaa lopuksi jo valmiiden tosiseikkojen eteen. Me tarvitsemme yhteyttä meidän päätöksenteön ja globaalin voimaanastumisen lisäksi välillä myöskin erityisesti Yhdysvalloissa. Ja meillähän on nyt jo uusi ongelma tämä Toad Frankin laki Yhdysvalloissa siitä johtuen amerikkalaisilla on ongelmia likviditeettistandardien täytäntöönpanossa ja siksi yrittävät jo tässä vaiheessa ulkoisten luokitusten lisäksi luoda lisää määräyksiä. Meidän vaatimuksemme täytyy olla joko ulkoisia luokituksia tai vaihtoehtoisia kriteerejä, kuten esimerkiksi hintavakaus, mutta ei missään tapauksessa kumpaakin Euroopan kaupalle ja vain yksi niistä Yhdysvalloille. Meidän täytyy olla valppaina ja pyytäisin tässä lopuksi, hyvä komissaari, varmistetaan, että se, mitä komissio tekee vaikutusten arviointeina, että kansalliset ta, valtiovarainministerit esittelevät ne myös kansallisissa parlamenteissa. Se tietoisuus siitä, mitä me teemme täällä, ei ole niin selkeä jäsenvaltioissa ja, ja kansallisissa parlamentissa. Meidän täytyy ottaa kansalliset parlamentit tähän tiedotusprosessiin mukaan. Kiitoksia, herra Karas. Keskustelu on päättynyt ja äänestämme huomenna tästä aiheesta. Ja siirrymmekin seuraavaan aiheeseen, joka vaan ne illan kanssamme niin esityslistan mukaisesti on komission